Herr Präsident! Die am 2. Februar 2000 Toinen helmikuuta 2012 päättynyt istunto jatkuu. Pyydän teitä käymään paikoillenne. Ensimmäinen ja toinen helmikuuta täysistunnon ja muut niihin liittyvät tekstit ovat nyt saatavilla. Onko niihin jotain huomautettavaa? Jos ei, niin pöytäkirja näin ollen hyväksytty. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Elizabeth Lynn 6. helmikuuta 2012 tulee Phil Benjonin korvaamaksi, eli Toivotamme tervetulleeksi uuden kollegan. Ja onko herra Benin paikalla? Missäkö hän? Benjen. Niin, tervetuloa. Eli tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Eli artiklan 3 kohdan 2 mukaisesti kyseisestä henkilöstä ei tule täysmittaista parlamentin jäsentä ennen kuin hänen valtakirjansa on tarkastettu. Hänen täytyy myöskin tehdä kirjallinen ilmoitus siitä, että hänellä ei ole muuta toimea, joka olisi ristiriidassa hänen Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa. Sitten edustaja Kurt Lehner on ilmoittanut, että hän luopuu Euroopan parlamentin jäsenen tehtävästä 17.3.2012 lähtien. Eli parlamentti panee tämän merkille työjärjestyksen artikla 4 mukaisesti. Ja sitten käytännön sääntöjen artiklan 7 mukaisesti liittyen rahoitusetuihin ja eturistiriitoihin seuraavat kollegat ovat nyt mukana tässä valiokunnassa, eli Carlo Casini, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Gerald Hefner ja Sayed Karim. Ja sitten Jiri Mastalka ja Enrico Maria Speroni on valittu varajäseniksi. Sitten EPP, SD, ALDE, Vihreiltä ja GUE-ryhmältä sekä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 Onko Svobodalla tähän jotain sanottavaa? Eli jos tämä on työjärjestyspuheenvuoro, niin sitten vasta jälkeenpäin saatte puheenvuoron. Selvä. Eli maanantaille, eli tälle päivälle ei ole muutosehdotuksia. Sitten vihreiden ryhmä on pyytänyt, että keskustelisimme vakauslainajärjestelyistä sen jälkeen, kun on puhuttu EUn ja Marokon välisestä sopimuksesta. Ilmeisesti vihreistä joku haluaa puhua tästä. Konventit, olkaa hyvä. Ei aivan oikein. Tämä on kolme maatalousmietintöä, jotka liittyvät yhteen keskustelussa. Kiitoksia. Eli vihreät haluavat, että keskustellaan vakauslainoista vasta EU- ja Marokko-sopimuksen jälkeen. Haluaako joku puoltaa tätä?